So. Ach, so. So, liebe... No niin, hyvät kollegat. Ennen kuin siirrymme äänestykseen, meillä on yksi ilmoitusasia. Te muistatte, että puhemies täysistunnon aikana 11. toukokuuta 2016 päätti seuraamuksesta, joka koskee kollega Sinalinosta. Syy oli hänen huomautuksensa turkelaista väestöstä, jotka eivät ole hyväksyttäviä 9. maaliskuuta istunnossa. Puhemiestössä maanantaina 6. kesäkuuta käsiteltiin herra Sidonensin oikaisuvaatimusta ja yksimielisesti vahvistettiin puhemiehen päätös ja seuraamus on se, että häneltä poistetaan, pidetään päivärahat kymmenen päivän ajalta ja tämä päätös on ilmoitettu eilen tälle parlamentin jäsenelle. Nyt sitten... Nyt tulemme sitten äänestyksiin. Näin. Ähm, is... Menettely on näin päättynyt. Kollega voi käyttää jakanen itse puheenvuoron sanoa